Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa, jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirjat on jaettu. Onko teillä siihen huomautettavaa? Ei näytä olevan. Joten pöytäkirja on hyväksytty. Ja Ribeiro Castro, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Pyydän anteeksi kollegoilta. Mutta tämä koskisi Kiinaa.